näihin kysymyksiin. Monta kertaa meitä syytetään siitä, että kansalaisista olemme hyvinkin kaukana ja tätä mielipidettä voidaan vahvistaa vain tällaisin toimin. Thank you, madam. Kiitos kaikille. No niin, tämä keskustelu on päättynyt tähän. Tämä oli lyhyt keskustelu Euroopan tulvista tänä vuonna. Sitten menemme esityslistalla eteenpäin. Neuvoston ja komission julkilausumat aiheesta 10 vuotta YK on turvallisuusneuvoston naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevasta päätöslauselmasta 1325. Toivotan tervetulleeksi neuvoston ja komission edustajat ja annan ensinnä puheenvuoron neuvoston edustajalle Olivia Chastelille. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les... Hyvä puhemies, hyvät eurokansan minulla on suuri ilo ja kunnia osallistua tähän keskusteluun Lady Ashtonin nimissä korkean edustajamme nimissä. Hyvä puheenjohtaja, haluaisin kiittää parlamenttia kiinnostuksesta, jatkuvasta pysyvästä kiinnostuksesta naisten rauhan ja turvallisuuden kysymyksissä. Ja muistuttaisin teitä siitäkin, että parlamentti on ollut se ensimmäinen toimielin, joka on heti tuon päätöslauselman 1325 jälkeen puuttunut tähän asiaan. Kymmenen vuoden päästä me voimme havaita tiettyjä en, en, en, etu, tiettyjä askelia eteenpäin. On vahvistettu erityisesti tätä yhteistyötä kansainvälisellä tasolla, kun 2009 on hyväksytty tuo, tuo 1800 89 julkilausuma esimerkiksi, ja sitten on nimitetty ensimmäinen eh, YK edustaja naisten, naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi eh, sotilaallisissa konflikteissa, ja nykyisin on 20 erillistä kansallista eh, ohjelmaa tällaisten tilanteiden ratkaisemiseksi. Vaikea, kuitenkin täytyy todeta, että tilanne on edelleenkin vaarallinen ja naisten, erityisesti naisten ähm, tilanne konfliktiin yhteydessä ja sitten rauhan rakentamisessa heidän mahdollisuutensa ovat äh, aika vähäiset. Väkivalta naisia ja lapsia kohtaan konflikteissa ja erityisesti seksuaalinen väkivalta hyvin monia äh, häiritsee ja hyvin monissa tapauksissa nämä tapaukset jäävät myös rankaisematta. Euroopan unioni on tietysti sitoutunut tähän työhön hyväksyessään tuon 1325 päätöslauselman. Ja meillä on nykyisellään hyvin vankka politiikka naisten rauhan ja turvallisuuden näkökulmasta ja myös sitten humanitaarisen avun kehittämisessä kriiseissä ja kehitysavussa. Minä haluaisin tässä nyt muutamia konkreettisia esimerkkejä ottaa esille. Ensiksikin hyvien käytänteiden vaihto näissä kysymyksissä. Eri toimielinten asiantuntijoiden ja jäsenvaltioiden asiantuntijoiden osallistuminen yhteiseen työryhmään. Näin ollaan saatu kansallisia ohjelmia entistä enemmän luotua. Kymmenen valtiota on mukana ja niillä on tällaiset toimintasuunnitelmat kansallisella tasolla ja kaksi muuta jäsenvaltiota vielä luo tällaista kansallista toimintasuunnitelmaa. Unionilla on olemassa tällaiset ohjelmat naisten ja lasten, mm, tyttölasten tilanteisiin tilanteisiin ja ongelmiin vastaamiseen, erityisesti kun kyse on seksuaalisen väkivallan ähm, lääketieteellisestä avusta äh, konfliktien yhteydessä. Ja me haluamme me, me 67 valtiossa noin 300 miljoonalla eurolla tuemme tällaisia lääketieteellisiä ohjelmia ulko, unionin ulkopuolella ja luomme näin sellaisia järjestelmiä, joiden voi, pohjalta voidaan myös seurata tällaisten yhteistyöohjelmien äh, äh, kehittymistä. Unionilla on myös tällaisia yhteyspisteitä ja neuvonantajia eri 13 yhteisellä missiollaan, jotka liittyvät tähän turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, ja myös noin 80 erilaista valtuuskuntaa unionilla on valvomassa tilannetta eri puolilla. Ja me olemme nyt sitten miettimässä, luomassa Iranin raporttia ja sitten olemme kehittelemässä yhteistä puolustuspolitiikkaa myös näissä kysymyksissä unioni tekee yhteistyötä tiiviisti myös kansalaisyhteiskunnan kanssa tehostaakseen naisten osallistumista rauhan rakentamiseen ja turvallisuuskysymyksiin. Vuonna 2011 meillä on erityisohjelmia tukeaksemme naisten verkostoja tällaisissa val- kriisiin koettelemissa valtioissa ja noin kaksi miljoonaa euroa on talousarviossa siihen varattu. Eri unionivaltio, on, unionivaltioissa on järjestetty tällaisia kymmenvuotispäivän erityisvastaanottotilaisuuksia ja paikallista, naisten paikallista tilan, tason toimijat esimerkiksi Kosovossa ja Iranissa ovat ryhtyneet toimimaan ja Afrikan unioni on, järje, unioni on järjestänyt myös Addis Abebassa tällaisen kansalaisyhteiskuntakokouksen yhteisten toimien edistämiseksi union, Afrikan unionin ja Euroopan unionin välillä. Ja näin voidaan sitten näitä toimia kehittää nyt myös koulutuskysymyksissä, ihmisoikeuskysymyksissä, lasten oikeuskysymyksissä ja erityisesti puhua koulutuskysymyksistä, ja joissa keskitytään yhteiseen puolustukseen ja turvallisuuteen. 2013 mennessä kehittelemme paikallisstrategioita tuon 1325 päätöslauselman toimeenpanemiseksi ja tässä nyt noin 60 valtiota osallistuu tähän työhön ja niistä raportoidaan niiden sekä kriisitilanteesta että sen jälkeisestä tilanteesta ja naisten tilanteesta ja meillä on 17 erilaista indikaattoria, jotka on hyväksytty tämän vuoden kesällä ja tätä raporttia vielä vähän viimeistellään. 26. päivä lokakuuta me osallistuimme kokoukseen tuolla turvallisuusneuvostossa YKssa tämän päätöslauselman päätöslauselman 1325 yleiskeskustelussa. Belgian puheenjohtajakauden aikana on järjestetty kolme ministeritason kokousta korkealla tasolla ja asiantuntijatasolla Brysselillä, Brysselissä, New Yorkissa ja Genevessä, jotta voidaan kertoa tästä tietoa eteenpäin ja luoda myös suosituksia asiaan. Ja näin unioni on vaatinut kansainvälisen valvonnan tehostamista tuon päätöslauselman toteuttamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi ja näin sitten nuo pääsihteeristön kehittämät indikaattorit tulisi ottaa kaikki käyttöön ja unioni haluaa myös tätä viedä eteenpäin nopeasti ja tehokkaasti. Kiitoksia. Thank you very much. Yeah. Kiitos herra ministeri tästä neuvoston puolesta pitämästä puhe- puheenvuorosta varapuheenjohtaja, komission varapuheenjohtaja Joakim Almunia. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kiitokset Belgian puheenjohtajaa kauden edustajille näistä sanoista. Komissio tietysti tukee täysin sitä, mitä kuulimme sano, neuvoston edustajan sanovan. Ja minä haluaisin lisätä tähän nyt muutamia asioita. Ensiksikin haluaisin huomauttaa siitä, että olen täysin sitä mieltä kuin neuvoston puheenjohtajiston edustaja. 20 kansallista ohjelmaa on olemassa ja ne toimivat maailmanlaajuisella tasolla. Ensimmäinen erityisasiantuntija on YK on nimetty naisten, naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseksi sotatilanteissa ja konfliktitilanteissa. Ja haluaisin esittää teille komission näkökulmasta sen, että meidän mielestämme naisten ja tyttölasten kärsimästä väkivallasta täytyy puhua enemmän ja siitä torjua enemmän ja niin varsinkin seksuaalista väkivaltaa, koska se edelleenkin vaikeuttaa ja tuhoaa hyvin monien elämän. Ja tuo päätösasema 1325 ja muut päätösasemat, jotka siitä kehitetään, tulee täytäntöönpanna tehokkaasti. Ja meidän täytyy arvioida naisten ja tyttölasten ongelmia sotatilanteissa ja myös sotatilanteiden, konfliktitilanteiden jälkeen erilaisten ohjelmien kautta, lääketieteellisten ohjelmien kautta ja seksuaalisen väkivallan ehkäisemisen kautta ja heidän psykologisen apunsa kautta. Ja myös naisten, naisten osallistumista rauhan rakentamiseen ja turvallisuuden kehittämiseen täytyy pyrkiä edistämään ja tehdä yhteistyötä toki tiukasti yhdistyneiden, kun yhdistyneiden kansakuntien kanssa ja erityisesti pohtia näitä YK pääsihteeristön jo valmistelemia tekstejä. Ja unioni voi ottaa myös muita askelia. Catherine Ashton, Ashton ja muut edustajat toimivat tässä ja Ashton on ensimmäinen edustaja joka käsittelee näitä korkealla tasolla, ja Rosalind Marchand on nimetetty Sudanin erityisedustajaksi näissä kysymyksissä. missä... Kiitos. Kiitos varapuheenjohtaja tästä puheenvuorosta. Nyt sitten EPP-puolueen puolesta Rova Erik Bauer. Köszönöm szépen, elnök úr! Az ENSZ biztonsági tanácsa tíz évvel ezelőtt... Tämä YK on päätöslauselma, joka hyväksyttiin kymmenen vuotta sitten, oli historiallinen askel Kansainvälinen yhteisö otti tämän askeleen entisen Jugoslavian tilanteen seurauksena. Aseellisen, aseellisten konfliktien aikana siviiliväestö, erityisesti naiset, kärsivät ja hyvin usein raiskaukset liittyvät tähän ja ei ole mikään onnettomuus, että Geneven Yleissopimuskin viittaa näihin tilanteisiin joukko murhana, kansanmurhana. Ja hyvin usein nämä jättävät sitten koko elämän aikaiset jäljet, vaikka uhri tuntuu selviytyvän ruumillisesti näistä tilanteista. Tämä hyvin usein on vaikuttanut siviiliväestön selviytymiseen aseellisesta konfliktista. Tällaisia tilanteita pitää jollain tavalla ennaltaehkäistä, koska tänäkin päivänä naisia raiskataan tuhansittain aseellisilla sota-alueilla ja he ovat siis usein vielä toistamiseen uhreja. Kongon itäosissa viiden päivän aikana raiskattiin 8300 naista tai tyttöä. Afrikassa muuallakin on naisten asema hyvin vaarallinen. Ja näitä määriä ei suinkaan ole liioiteltu. Hyvin usein rauhanturvaajat keräävät tietoa ja, ja, ja, ja rauhanturvatilanteissa nimenomaan on huimattu, kuinka tärkeä rooli naisilla on ei ole hyvä, että naisille jätetään vain tämä passiivinen uhrin rooli. Of... Uh, seuraavaksi sosialistien demokraattien puolesta puhuu rouva Maria Eleni Koppa. Kiitos puhemies. Vietämme kymmen vuotis juhlaa. Kymmenen vuotta on kulunut 1325 YK-päätöslauselman hyväksymisestä ja tämä aihe on ajankohtaisempi kuin koskaan, sillä naiset ja lapset ovat edelleenkin aseellisten konfliktien uhreja. Satoja tuhansia naisia raiskataan sota-alueilla ja tämä osoittaa, että naisia ja lapsia käytetään sotavälineinä vihollisen nöyryttämiseksi. Sotilaat noudattavat ylempiensä käskyjä ja raiskaavat jos raiskaus on julkinen, niin silloin vaikutus naisiin on vielä hirvittävämpi. Heistä, heille tulee stigma, heistä tulee uhreja ja joskus heidät jopa murhataan kunniamurhan nimissä. Meidän on pantava piste näille kammottaville sotarikoksille ja on tehtävä tarkistuksia ja valvottava kaikkialla. Meidän on varmistuttava, et, varmistettava, että jos tällaista tapahtuu, niin siitä seuraa vakava rangaistus. Tarvitaan valistusta ja tiukkuutta ja selkeä viesti. Kansainvälisen yhteisön on osoitettava, että se tarkoittaa, mitä se sanoo. Päätöslauselman mukaan naisten ja lasten on oltava tasaveroisia kumppaneita rauhan edistämisessä ja naisille on annettava voimaa ja mahdollisuuksia edistää asiansa myös kansainvälisissä tuomioistuimissa. Tarvitaan myöskin sosioekonomisen ja ja muunlaisen äh, kunnianpalautuksen keinoja ja kuntoutuksen keinoja. Meidän on päätettävä seksuaalisen väkivallan käyttö sodassa. Kiitos. Seuraavana Norikan Nikolai, liberaalien demokraattien puolesta puhujana. Ei ole paikalla ilmeisesti. No sitten vihreät seuraavana. Rova Barbara Lohbiler. Kiitos puhemies. Kun katsotaan aseellisten konfliktien tilannetta, niin kymmenen vuotta sitten siihen, eh, siellä todettiin naisten oikeudet yhtä tärkeinä kuin yleiset ihmisoikeudet YK turvallisuusneuvostoissa. Tämä oli, ää, eh, eh, tämä oli tärkeä askel kun ryhdytään puolustamaan naisten oikeuksia yhdessä puolustus- ja rauhapolitiikan aikana on vaadittu, että kansalliset toimintaohjelmat pannaan täytäntöön tämän päätöslauselman seurauksena. Olemme kuulleet, että vain 20 maata on näin tehnyt, niistä eurooppalaisia maita, Ruotsi ja Britannia, Liberia, Norsunluurannikko kaikkien EU-maiden pitäisi ryhtyä tällaisia toimintaohjelmia laatimaan. Meilläkin Saksassa ei meilläkään Saksassa ei ole tällaista vielä tähän päivään mennessä luotu. Sukupuolinäkökulma kansainvälisellä tasolla on hyvin tärkeä ja nyt on perustettu uusi e YK erityislähettilään virka sukupuolinäkökulman huomioimiseksi. Mutta nämä toimenpiteet ovat vasta aluillaan. Tässä on kyse siitä, että pitää tukea seksuaalista väkivaltaa kohdanneita naisia ja tyttöjä. Avustusohjelmia heitä kohtaan pitää vahvistaa. Tässä on kyse myös siitä, miten sitten tekijöitä saadaan kiinni ja asetetaan syytteeseen. Tämä tarkoittaa oikeuslaitoksen parempaa toimimista paikan päällä. Lady Ashton on katsonut, että kaksi miljoonaa euroa on varattu tämän päätöslauselman toimenpiteiden tukemiseen. Tässä yhteydessä halusin vielä korostaa, kuinka tärkeää on ottaa mukaan paikalliset naisten oikeuksia puolustavat kansalaisjärjestöt. Äh, Kiitos rouva Eera Britt Svensson Guen edustajana. Kiitos puhemies. Lapset ja naiset ovat sotien ja konfliktien uhreja Väkivalta ja raiskaukset ovat aseita sotatilanteissa. Naiset on tehty uhreiksi ja he ovat uhreja ja he ovat tavallaan näkymättömiä tässä asemassa. Naiset eivät kuitenkaan ole pelkästään uhreja, vaan myös tärkeitä toimijoita rauhan työssä ja turvallisuustyössä. Heillä on mahdollisuus ehkäistä konflikteja sillä he voivat edistää rauhaa ja demokratiaa sotien ja konfliktien jälkeen. He aktiivisesti jälleen rakentavat. YK-päätöslauselman hyväksymisestä on nyt kymmenen vuotta, mutta naiset ovat edelleenkin pelkästään uhreja. Heidät nähtään, nähdään edelleen pelkästään uhreina ja sivuutetaan heidän roolinsa jälleenrakennustyössä ja demokratian edistämisessä. Vaikka kuitenkin tiedämme, mikä merkitys naisilla on tässä työssä, miehet kuitenkin tekevät päätöksiä asioista. Naisten kapasiteetti on tehtävä näkyväksi myös rauha- ja turvallisuustyössä, ja EUn on esitettävä vaatimuksia siitä, että sukupuolinäkökulma otetaan mukaan, kun jaetaan tukea jälleenrakennustyöhön. Kiitos. Kiitos edustaja Svensson. Seuraavana annan puheenvuoron herra Paskalle, joka puhuu EFTn puolesta puolitoista minuuttia. Vážený pan komisár, rezolúcia číslo 1325 Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov. Kiitos. Tämän päätös, tämä päätöslauselma naisen asemasta. Tämä on sellainen asiakirja, jota kaikkien johon kaikkien jäsen, maailman maat ilmaisivat kunnioituksensa mm, naisten oikeuksia kohtaan. Tässä pitää kuitenkin reagoida ongelmiin, eh, jotka uhkaavat naisten henkeä aseellisessa konfliktitilanteessa. Hyvin usein tämä liittyy seksuaaliseen väkivaltaan. Eh, eh, siviili, sivistysmaat, maiden pitäisi tunnustaa velvollisuutensa ja varmistaa, että tämä päätöslauselma johtaa konkreettisiin toimiin. Tällaisia vakavasti otettavia ongelmia naisten ongelmien edessä liittyy Keski-Afrikan ja joidenkin aasialaisten kehitysmaiden tilanteeseen jos siellä on sotilaallinen, sotilaat vallassa ja siellä arvot ovat hyvin erilaisia kuin meidän länsimais, mitä, mihin olemme länsimaissa tottuneet. Esi, meidän pitäisi näihin maailman alueisiin keskittyä, keskittää tukemme. Ja Euroopan unionissa pitäisi luoda toimenpiteitä, jotta me voisimme painostaa enemmän sellaisia hallituksia, jotka polkevat kansalaistensa oikeuksia. Kiitos herra Paska. Ja seuraavana riippumattomien edustajana rouva Morvain. Kedves képviselőtársaim, azt Kiitos puhemies. Helposti voi vastata siihen kysymykseen, mikä on se suuri ihmisryhmä, joka ei ylipäänsä ole mukana päätöksenteossa tai voi olla sitä vain hyvin vähäisessä määrin. Kyse voi olla poliittisista tai taloudellisista päätöksistä ja seuraukset saa kärsiä se ryhmä, joka jätetään päätöksenteossa täysin sivuun. Tämä ryhmä on tietysti naiset. Naisilla on tehtävänään ja velvollisuutenaan huolehtia perheensä ruoansaannista. Ja tämä ryhmä lapsineen kärsii hyvin kovasti köyhyydestä. Tämä on YK on päätöslauselman tärkein viesti minulle. Naisten pitäisi saada paljon enemmän tilaa julkisessa päätöksenteossa, jotta he pystyisivät ottaa, ottamaan oman kohtalonsa käsiinsä. naiset joutuvat aseellisten konfliktien uhreiksi. Naiset huolehtivat haavoittuneista, esimerkiksi Gaasassa, Israelin väkivallan uhreista siellä. Ja he huolehtivat lapsista, jotka saattavat olla vammautuneitakin. Naiset kärsivät erityisesti infrastruktuurin tuhoutumisesta siitä, että koulut ja tiet ovat tuhoutuneet, ne on tuhottu. Ja meidän on mietittävä myös tätä asiaa, kun puhumme naisten roolista aseellisissa konflikteissa. Kiitos, Rova Morvai. Seuraavana omasta puolestaan puhuvat seuraavana mm, Philippe Jouvin. Kiitos puhemies. Konfliktialueella väkivalta naisia kohtaan on tämmöistä tahallista taktiikkaa. Se on systemaattista, massiivista ja suunnitelmallista. Se on eräänlainen ase sodassa ja luonnollisesti tämä pitää tuomita. Mutta tuomitsemisen lisäksi äh, julkilausumat ovat riittämättömiä – meidän täytyy löytää jonkunnäköisiä toimintatapoja. Ja senpä takia, hyvät kollegat, pyytäisin ajattelemaan kolmea äh, suuntaa. Ensimmäinen suunta, meidän pitää vakuuttua siitä, että kaikissa aseellisissa tilanteissa, joissa olemme mukana, niin EU äh, tukee paikallisia naisten äh, järjestöjä ja, ja yhteenliittymiä. Vaka, vaku, vapaus, tasapuolisuus ja oikeus pitää saada naisille myös aseellisilla alueilla varmistettua. Myös tasa-arvon arvot ja perusarvot, jotka meillä EU:ssa ovat tärkeitä, niitä pitää saada vietyä myös sota-alueille. Toiseksi, kun me eurooppalaiset autamme jälleenrakentamisessa eri maita, niin meidän pitää vaatia paikallisilta valtaa pitäviltä että on olemassa jonkunnäköisiä kiintiöitä naisille päätöksentekotasolla, esimerkiksi Palestiinassa, jossa me, me tuemme hallintoa. Meidän pitäisi sieltä edellyttää kiintiöitä naisille päättävissä elimissä. Ja tämä olisi heille vain hyväksi. Kolmas ehdotus, se missä olemme mukana joko, joko siviilitoiminnassa, sotilaallisessa tai, tai jälleenrakentamisessa meidän pitää tietenkin sopeutua tilanteeseen, mutta katsoa, että meidän omissa omissa joukoissamme on mukana myös naisia toimimassa ja ehkä sitten helpommin paikalliset myös hyväksyvät helpommin, paikalliset naiset hyväksyvät helpommin eurooppalaisten naisten intervention. Siis. Kiitos. Seuraavana herra Tarabella kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Kymmenen vuotta sitten YK on turvallisuusneuvosto on hyväksynyt tällaisen päätöslauselman, jossa erityisesti käsitellään nausia, naisia ja konfliktitilanteissa. Kymmenen vuotta tämän päivän jälkeen edelleenkin sota, val, valtioissa, kuten Kongossa, kymmeniä tuhansia naisia raiskataan päiv- edelleenkin jatkuvasti. Näin meillä olisi ollut, ja tällaista julmuutta tapahtuu myös silloin, kun YK-joukot ovat alueella mukana. Minun mielestäni meidän poliittinen kunnianhimomme ja rahoitus, tukemme voisi tässä auttaa. Euroopan ja kansainväliset toimielimet pitäisi auttaa. Voisitteko Voisitteko puhua hivenen hitaammin? Kyllä, puhemies. Niin, meidän täytyy saada kaikki ymmärtämään se, että tämän tyyppiset tämän tyyppisissä kriiseissä meidän täytyy tehokkuutta kehittää kaikilla alueilla ja erityisesti keskittyä niihin henkilöihin, jotka toteuttavat väkivaltaa naisia kohtaan. Meidän täytyy myös kasvattaa taloudellisia mahdollisuuksia unionin toimielinten sisällä tällaisia ongelmia ratkaistaksemme ja edistääksemme ihmisoikeuksia ja erilaisia mekanismeja luodaksemme ja arvioidaksemme unionin ohjelmia. Kuten ministeri Chastel sanoi, niin uudistuksiakin on tehty, erityisesti hyviä käytänteitä on ryhdytty vaihtamaan ongelmaan. Ja tietysti myös työryhmä on luotu, kymmenet, kymmenen valtiota on luonut jo oman kansallisen ongelman. Toivon, että 17 muutakin jäsenvaltiota sitten luovat omat ohjelmansa pikapuoliin. Minä asetan paljon ulkosuhteiden yksikköön ja toivon, että se voi osallistua ja ottaa osa, osallisiksi naiset ja miehet kaikilla alueilla. Ja me haluamme siirtää keskiöön naisten osallisuuden konfliktialueilla ja täytyy pyrkiä myös sitten kansainvälisten joukkojen ja paikallistason välillä luoda tietynlaista yhteistyötä ja luottamusta. Kiitokset Tarabella. Sitten Figueiredo, olkaa hyvä. Puhemies, on erittäin tärkeää korostaa konfliktien ja sotien vaikutusta naisiin ja lapsiin. Näin kriittisellä hetkellä, jota nyt elämme, Irakissa ja Afganistanissa käydään sotaa ja raskaita konflikteja on Israelin miehittämillä palestiinalaisalueilla. Kaikki tämä kurjistaa oloja edelleenkin. Tässä on kyse neoliberaalisesta politiikasta, joka lisää köyhyyttä. Ja NATOkin äskettäin hyväksyi uuden strategisen linjansa, joka vie samaan suuntaan. Meillä on käynnissä kampanja, joka puhuu rauhan puolesta ja NATOa vastaan, ja siinä on mukana paljon naisia, jotka ovat korottaneet äänensä rauhan ja turvallisuuden puolesta – ydinaseriisunnan puolesta sekä köyhien oikeuksien puolustamisen nimissä. Portugalissa miehet ja naiset vastustavat antisosialistista politiikkaa, joka polkee ihmisarvoa ja työntekijöiden oikeuksia sekä niiden oikeuksia, jotka puolustavat ihmisten oikeuksia ja rauhaa. Kukan ja leptä parakalo. Violetta, kaksi minuuttia. Hyvät kollegat, minäkin haluaisin e, pitää tai toivottaa tervetulleeksi tämän päätöslauselman kansainvälisen rauhanpolitiikan e, tärkeänä askeleena. Tämä oli ensi kerta, kun YK otti huomioon naisten aseman aseellisessa konfliktitilanteessa – Täytyy sanoa, että viimeisten kymmenen vuoden aikana on investoitu paljon ja paljon myös saatu aikaan, mutta siitä huolimatta naisten, naisiin kohdistuva väkivalta ja naisten hyväksikäyttö on yksi konfliktien eh, useimmiten eh, esiintyvä ilmiö. Tämä on systemaattista, tämä väkivalta, sekä konfliktien aikana että niiden jälkeen. Minä en tässä lukuja rupea sanomaan, mutta Tarfurissa, Kongossa, Ruandassa, Liberiassa, Sierra Leoneessa, Bosniassa on ollut kaikissa näitä naisiin kohdistuvia väkivaltailmiöitä. Ja ne naiset, jotka ovat joutuneet uh, uh, uhreiksi eh, Jugoslavian sodan aikana, muistavat vielä tilanteet eh, tässä oli valtavasti painostunut. Naiset suljettiin konfliktin jälkeen kokonaan yhteiskunnan ulkopuolelle, joten ei ole minkäännäköistä tietoa vielä siitä, miten naiset joutuvat tällaisten konfliktien jälkeen tilanteesta kärsimään. Rauhan saavuttaminen on päätöslauselmankin päätavoitteena, kuitenkaan se ei ole sitä saavuttanut. on olemassa kuitenkin realistisia mahdollisuuksia muuttaa tilannetta. Olen sitä mieltä, että pitää olla poliittista tahtoa, jotta pystytään luomaan realistisia edellytyksiä. Ja tässä on mahdollisuuksia baronitar Ashtonin toimilla joka on EUn ulkosuhdehallintoa eh, laatimassa ja toivon, että se pystyy myös tämän päätöslauselman toimenpanoon puuttumaan. Kiitos herra Kuukan. Seuraavana Rova Lösing minuutti. Lapset ja naiset ovat edelleenkin yliedustettuina sodan seurauksista kärsijöiden joukossa. Naiset, naisia ei saa käyttää hyväksi sotilaallisten toimien legitimisoinnissa. Meidän on valitettavasti yhä useammin todettava, että naiset joutuvat kärsimään. Afganistanissa sota on vaikeuttanut naisten asemaa entisestään. Päätöslauselma 1325 pystyy vaikuttamaan vain konfliktien ehkäisemisen kautta – ja rauhan edistämisen kautta. Siksi on mielestäni mahdotonta hyväksyä, että naisten, sellaisten naisten asemaan kiinnitetään huomioon, jotka ovat jo joutuneet kärsimään sodan seurauksista. On maita, jotka lähettävät lapsisotilaita konflikteihin – tai harjoittavat järjestelmällistä seksuaalista väkivaltaa ja tätä ei voi hyväksyä. Kiitos Rova Lösing. Seuraavaksi Catch the Eye-menettely. Neljä puhujaa. Rova Estrella ensimmäisenä. Puhemies, turvallisuusneuvoston päätöksiin ja kehitystukisuunnitelmiin täällä jo on viitattu, mutta totuus on se, että naiset ovat edelleen aseellisten konfliktien suurimpia uhreja. He ovat uhreja, mutta eivät päätösten tekijöitä. Naiset on saatava mukaan kaikkiin ennaltaehkäisy- ja päätöksentekoprosesseihin konflikteissa. Jos naisia saadaan korkeille paikoille poliittiseen, mutta myös taloudelliseen päätöksentekoon, Varmasti tämä edistäisi rauhaa ja turvallisuutta maailmassa ja me kaikki hyötyisimme kehityksen edistymisestä ja elinolojen parantumisesta. Tästä syystä tarvitsemme myös lisää naisia päätöksentekoon kaikilla tasoilla. Kuten täällä jo on todettu, naisten on osallistuttava aktiivisina toimijoina koko prosessiin. Heitä ei pidä alistaa pelkästään miesten valtaan. Kirja Parvanova, Kiitos. Rova Parvanova. Madam President, when speaking about women in conflict... Kun puhumme naisista konfliktialueilla, täytyy muistaa, että vaikka on ponnisteltu kovasti, kuten Margot Wallström erityisedustajana konfliktialueilla, niin YK on viimeisten viimeaikaisten toimien toimista riippumatta vielä paljon on tehtävää. Minä haluaisin korostaa sitä, että kumppanuus EUn, YK ja paikallisten parlamentin, parlamenttiedustajien kanssa tarkoittaisi sitä, että voisimme päästä, toimi, päästä toimenpideohjelmissa haluttuihin tavoitteisiin ja myös täytäntöön panna vuosituhat tavoitteita ja jotta pystyisimme paremmin varmistamaan naisten edustajuuden ennaltaehkäydyssä, niin pitää ottaa huomioon, että naiset voivat olla erittäin tärkeässä asemassa rauhanturvaamisessa, jos he otetaan mukaan. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että EUlla on tärkeä rooli näiden tavoitteiden eteenpäin viemisessä, jotta saataisiin pysyviä ratkaisuja. Se on meidän vastuullamme ja hyvin tärkeä poliittinen rooli myös siinä, että tätä, näitä asioita tehdään, lähestytään yhdessä, jotta saataisiin kansainvälinen rauha ja turvallisuus taattua. Thank you, uh, President. Kiitos puhemies. Haluan tukea, ilmaista tukeni päätöslauselma 1325. Haluan kiinnittää huomiota, tänne Pohjois-Irlannin tilanteeseen. Siellä meillä on hyvin aktiivinen naissektori, joka on toivonut maan hyväksi. Ennen kuin tulin tänne parlamenttiin, olin Länsi-Belfastin edustajana Pohjois-Irlannin kansankokouksessa. Ja Nuo alueet ovat 30 vuotta ja pitempäänkin joutuneet kärsimään Irlannin tasavaltalaisarmeijan harjoittamasta väkivallasta. Naisten keskus on ollut yhdessä pitävä voima, joka on tuonut yhteisölle toimintakykyä. Ja se on verkostoitunut muiden vastaavien yhteisöjen kanssa siellä toimii naisia, jotka ovat osoittaneet, että he ovat loistavia johtajia ja roolimalleja muille alueille, jotka kärsivät terrorismista ja väkivallasta. Erilaiset naisten keskukset ja verkostot kouluttavat naisia myös kunnallistoimintaan Pohjois-Irlannissa, mutta samalla ne tuovat naisille mahdollisuuksia työmarkkinoilla tarjoamalla koulutusta. Ja tämä on se tie, jota pitkin päästään eteenpäin. Kiitos Rova Dodds, herra Nikolau. Kiitokset puhemies. Toivon, että tämä tämänpäiväinen keskustelu ei ainoastaan keskity 1325 päätöslauselman juhlimiseen, vaan tämä olisi myös uusi alku koko ongelman kehittelyssä, koska tämä ongelma edelleenkin on olemassa ihan samassa muodossa kuin silloin kuin kymmenen vuotta sitten, kun tämä päätöslauselma hyväksyttiin. Minun mielestäni päätöslauselmat eivät ole pelkästään riittäviä, koska vaikka päätöslauselmissa näitä todellisuuden tilanteita tietysti käsitelläänkin, mutta meidän täytyy ryhtyä toimimaan unionissa ja poliittisesti myös. Tämä on ensimmäinen tapamme näihin konflikteihin ja konflikteihin konfliktin jälkeisiin tilanteisiin ryhtyä toimimaan. Meillä on myös Geneven yleissopimus, joka kieltää ja tekee rikolliseksi väkivallan käyttämisen sotatilanteissa ja konfliktitilanteissa. Ja minun mielestäni tuota tekstiä täytyisi käyttää lisäarvona myös Euroopan unionin politiikoissa näiden kysymysten ratkaisemiseksi. Epäilemättä myös muita käytännön toimia tarvitaan, se on päivän selvää ja meidän täytyy myös taloudellisesti johdonmukaisesti tukea näitä hankkeita ja johdonmukaisesti kehitysyhteistyöpolitiikassamme näitä asioita edistää. Zaborska zitise pissinä parempi. Rova Zaborska seuraavana, olkaa vielä hyvä. Kiitos puhemies. Me juhlimme nyt tämän päätöslauselman kymmenenvuotista olemassaoloa naisten rauhan ja turvallisuuden alalla. Kuitenkin pelkään, että valvommeko sitä, miten tätä päätöslauselmaa täytäntöön pannaan kentällä. Tilanne on jossain määrin parantunut. Naisia pystytään tukemaan paremmin yhteiskuntaan integroitumisen kautta, mutta tilanne tai ongelmathan saattavat syntyä jo, jo perheissä. Meidän pitää tukea, miten, miten naiset voivat tukea, las, naisia voidaan tukea lasten kasvatuksessa äh, tällaisilla aseellisilla, aseellisen konfliktin alueilla äh, jos naiset eivät ole turvassa perheissään eivätkä maissaan, niin ei voida puhua myöskään rauhasta maailmassa. Kiitos Rova Saborska. Nyt sitten me olemme saaneet Catch the Eye-osan käytyä läpi. Seuraavana eh, ministeri eh, Schastel eh, puhuu varapuheenjohtajan korkean edustajan nimissä. Kiitos puhemies. Luonnollisesti olen pitkälti yhtä mieltä teidän kanssanne, esimerkiksi herra Syvään ja Taravella, jotka viittasivat siihen, miten pitää, kun Euroopan ulkoasiahallintoa luodaan, niin sitä kautta pitäisi saada mahdollisuuksia vahvistaa Euroopan unionin politiikkaa eh, naisten rauhan ja turvallisuuden eh, edistämiseksi. Ja tässä yhteydessä pitää todeta, että meillä on suuria haasteita eh, saada mukaan enemmän naisia kaikilla päätöksentekotasoilla. Lady Ashton on asian antanut hyvin selkeän kantansa. Esimerkiksi ensimmäinen nainen Rosalyn Masten, joka, edustaa, joka on EU-edustajana Sudanissa. Sen lisäksi Rova Ashton on nimennyt 29 edustustoon naisjohtajat joka on 50 prosentin nousua naisten edustajuudessa. Ja siinä mielessä EU on pyrkinyt ponnistelemaan myös pyrkiäkseen tukemaan naisia, rauhaa ja turvallisuutta ja myös herkistääkseen muita elimiä tai toimielimiä tai maita kouluttamaan tai, tai antamaan naisille erityisiä vastuita. Tähän tässä viittaa nimenomaan ihmisoikeusinstrumentin käyttöön joka osaltaan täytäntöönpanee tätä päätöslauselmaa. Pakistan, Afganistan, Georgia, Armenia, Azerbaijan ja Ferganan Laakso, Uzbekistanissa, Kirgistan, Tatsekistan, kaikki, kaikissa näissä maissa meillä on tiettyä toimintaa. Me edelleenkin haluamme vastuullistaa maailmanlaajuisesti naisia ja sen takia turvallisuusneuvostokin voisi perustaa työryhmän katso, kat, äh, seuratakseen, miten tätä päätöslauselmaa on täytäntöön pantu. Ja myös neuvoston suositukset äh, tulisi ottaa huomioon tämän päätöslauselman täytäntöönpanon alkoista. Unioni on myös pyytänyt turvallisuusneuvostoa äh, tuplaamaan ponnistelunsa rankaisemattomuusongelman kehittämiseksi tai parantamiseksi ja luonnollisesti syylliset pitää saada vastuuseen. Olen varma, että Euroopan parlamentti jatkossakin tulee tukemaan unionin ponnisteluja jäsenmaissakin tällä alalla. Kiitos. Kiitos ministeri. Ja hyvät naiset ja herrat, olen saanut ö, kuusi päätöslauselmaa tai ehdotusta poliittisilta ryhmiltä. Kuitenkin me päätämme keskustelun tähän ja äänestämme.